Lausumaesitys kohta 11, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vast, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Uskoakseni se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Eli toisesta osasta tarkistus alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Kohta 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 15, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestys muutettu päätöslasmasta kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Toinen äänestys koskee, liittyy tilanteeseen Taimaassa yhteinen esitys seitsemältä ryhmältä. Yksi tarkistus, joka koskee kappaletta M puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt päätösasema kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Nyt tulemme seuraavaan äänestykseen, joka koskee äh, lapsia Nigeriassa, lasten joukkopakoa Nigeriassa Boko Haramin hyökkäyksien vuoksi. Tämä on yhteinen päätösmäistys, jota tukee seitsemän ryhmää. Ensimmäinen koskee kohtaa 11 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale N kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja päätösma kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Sitten tulee Ali Mohammed al-Nimrin tapaus, yhteinen esitys kahdeksalta poliittiselta ryhmältä. Ensimmäistä kappaleesta alkuperäinen teksti äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksellä. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Sekin on hyväksytty. Sitten kohta seitsemän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, sekin on hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, sekin on hyväksytty. Sitten luotaman kohtaa 11 ennen tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut täysin selvää. Tarkistetaan. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten kollegat, nostakaapa kättä reippaasti. Sitten äänestämme päätösomasta kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava äänestys on Janin mietintö, varapuhemies Tajanin mietintö maksupalvelut sisämarkkinoilla, talous- ja raha-asioiden valiokunnasta äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan, yhtenä kokonaisuutena, mutta meillä on yksi tarkistus valiokunta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten komission ehdotus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätösomaesitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Seuraavaksi äänestys asuntolainsäädännöstä ja riskivarahoitusvälineistä Euroopan unionissa. Espanjan tapaus. Ensimmäinen äänestys on tarkistus kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa äänestyksellä sekin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa, puolesta Siis ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa raukeaa. Toinen osa raukeaa. Tai haluatte siis tarkistaa ensimmäisen? No hyvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin joten me äänestämme toisesta osasta myös. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty kohta neljä alkuperäinen teksti niin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus 12 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta seitsemän Alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta yhdeksän. Nimenhuutoäänestyksellä sekin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Hyvä. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Siis toinen osa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tiukka äänestys. Nyt tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 19 alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas Kolmasosa äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 20. Nimen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdonsa kappale A, tarkistus 4, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kappale B, tarkistus 5, äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Ai se raukeaa, anteeksi. Johdantakappale F, tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantonsa kappale G, tarkoitus kaksi nimenhuolta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty, joten äänestämme alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten sitten tarkistus 7 nimenoto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jos on kappale M alkuperäinen teksti nimenoto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty se kappale N äänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. Nyt äänestämme päätösomassa kokonaisuudessaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys. Thank you. The next vote is on the death. Seuraavaksi on äänestys päätösolmaesityksestä. Päätösolmaesitys, joka on yhteinen ja on kuudelta puolesta ryhmää. Äänestämme kohdasta yksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nostakaa hätkä. Anteeksi, tämähän oli nimenhuuto äänestys, anteeksi. Seuraavaksi kohta neljä, alkuperäinen teksti, minun virheeni, tiedän, tiedän. Kohta neljä, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, selvästi hyväksytty, toinen osa äänestyksellä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan on seuraava nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, selvästi. Kohta 11, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 13. äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatus on kappale N kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, myös hyväksytty. Päätösomaesitys kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. ja se hyväksyttiin. Kiitos. The next one, the next Seuraava päätöslauselma esityslistalla on punaleijukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen. Päätöslauselma. Äänestämme kohdasta kaksi. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tämäkin. Kohta viisi. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyö, hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 17. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämän tarkistaisin. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 21. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23. Alkuperäinen teksti, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Luetelma kohta kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luetelma kohta kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappaleen E jälkeen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tämän haluaisin tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 1. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme koko, nimen, koko päätöslauselmasta nimenhuolta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys aiheena sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen. Kohta kaksi, alkuperäinen teksti, suullinen tarkistus Mäkeväniltä. The floor is yours. Olkaa hyvä. Nyt se toimii hyvä. Tämä on suullinen tarkistus, rouva puhemies, siksi, että komissio on nyt julkaissut sen, mitä he kutsuvat henkilöstölatimana tekstinä, eli tämä ajantasaistaa tätä päätösauselmaa. Vastustaako joku tätä? Ei. Ei kuitenkaan 40 jäsentä. Äänestämme alkuperäisestä tekstistä. Äänestämme kohdasta näin suullisesti muutettuna. Puolesta äänet. Who is against? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 10 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myös hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa näin ollen. Sitten äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohta 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. E, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, myös hyväksytty. Nyt päätöslauselma kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt viimeinen äänestys tälle päivälle. Saborskan mietintö aiheena miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Ensin äänestämme kohdasta yksi, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mutta haluan kuitenkin tarkistaa. Toinen osa. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Right colleagues, this happens in the parliament. Näin kollegat saattaa käydä parlamentissa. Kohta kahdeksan alkuperäinen teksti kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää myös hyväksytty. Kolmas osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Neljäs osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 12. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 13. Alkuperäinen teksti. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Seuraavana kohta 14, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Ei ollut selkeä tilanne. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 16 alkuperäinen teksti viidessä osassa. Ensimmäinen osa nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Neljäs osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. Viides osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. Seuraavaksi kohta 17, alkuperäinen teksti kolmessa osassa, ensimmäinen osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Seuraavaksi kohta 18. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 22. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24, alkuperäinen teksti puolesta vastaan vastaan hyväksytty. Kohta 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa. 25 korjaa puhemies Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 26. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty myös. 27. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 27 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28 alkuperäinen teksti kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Ja kolmas osa, nimenhuutoäänestys. Aha, tarkistetaan. Toinen osa, äänestys alkaa. Toinen osa, kohta 28. Äänestys päättyy. Hylätty. Todella päällä tuloksella. Hyvä, että tarkistimme. Kolmas osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 29, tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 30, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, puolesta ensimmäinen osa, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty myös. 31, kahdessa osassa, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistamme. Ei ollut kovin selkeä tulos. 31 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 34. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimen huutaa äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36. Toinen osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 37, alkuperäinen teksti, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 41, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 42. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 43, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 44, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 45. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 46. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 50. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 52. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme, selvä. Tarkistamme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin äänestämme alkuperäisestä tekstistä, kohta 52, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Kohta 52 tarkistamme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 53 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen on äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 55, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 56, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatus on viite 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. C. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tuossa on kappale D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. tuossa on kappale G. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatus on kappale H kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Selvä. Haluatte tarkistaa toisen osan. Äänestys alkaa. Toinen osa. Johdatus on kappale H. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeillä, selkeillä numeroilla. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myös hyväksytty. Kollegat, se oli selkeä tulos, niin kuin edellinenkin. Selkeä tulos, kollegat. Me jatkamme nyt johdatus kappaleeseen L. No hyvä on. No niin, äänenpainot voittavat. Kolmas osa H Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Paho, olen pahollani kollegat. Olitte aivan oikeassa, joten tässä voititte, kun minä taivuin. Seuraavaksi on kappale L, alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tuossa on kappale Q, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdetaan osan kappale T. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joudun on kappale 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Näin Äänestys päättyy ja tämä viimeinen kohta hyväksyttiin. Kiitos kollegat äänestyksistä. Nyt seuraavat äänestysselitykset. No. Uh, yes, you can continue. Well, I should leave as well. well can we do a break? yes, so we do a short break. Yeah. We do a short break until we start with explanation. Aloitamme kohta äänestysselitykset, mutta tällä välin pienen pieni tauko. Stimați colegi, avem uh, în continuare... No niin, hyvän kollegat, nyt siirrymme äänestysselityksiin. Ne kollegat, jotka ovat poistumassa salista,